le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Antonio Guterres. Chers collègues. Hyvät kollegat, nyt minulla on suuri ilo ja kunnia toivottaa tervetulleeksi yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri Antonio Guterres. Teidän nimityksenne on historiallinen. Te olette ensimmäinen Euroopan unionin kansalainen tässä tehtävässä. Ja meidän organisaatiomme ovat molemmat syntyneet toisen maailmansodan tuhkista ja ne on rakennettu samoille arvoille ja tavoitteille hyvinvoinnin tukemiseksi. Meidän tulee nyt enemmän kuin koskaan tehdä yhteistyötä, jotta voisimme vastata kansalaisiemme odotuksiin ja saada aikaan käsin kosketeltavia tuloksia. Meidän täytyy kohdata yhdessä kansainvälisiä haasteita, konflikteja, terrorismi, radikalisaatio, maahanmuuttovirtojen hallinta ja myöskin ilmastonmuutos, köyhyys, työttömyys. Meidän kansalaisemme odottavat tehokkaampaa läsnä olevaa Eurooppaa kansainvälisellä kentällä. Me emme voi katsoa voimattomina enää sivusta, kun Syyriassa pommitetaan tai kun ihmiset kärsivät äh, Afrikassa nälänhädästä tai voi katsoa Välimeren tilannetta. Emme voi katsoa väkivaltaa ja perusoikeuksien loukkauksia läpi sormien. Me emme voi demokratian taantumista eräissä maissa, kuten Venezuelassa tai Turkissa, jättää huomiotta tai jättää huomiotta uskonnollisten vähemmistöjen vainoa. Eilen me keskustelimme Afrikasta, Afrikan unionin puheenjohtajan herra Musafahin kanssa ja haluaisin toistaa yhä, että Euroopan unionille Afrikka on prioriteetti. Tämän vuoksi meidän täytyy vahvistaa kolmikanta yhteistyötämme YK, Euroopan unionin ja Afrikan unionin välillä. Erityisesti ennaltaehkäisyn alalla ja nopean kriisitoiminnan alalla. Yhdessä meidän pitää löytää Syyrian, Libyan ja Jemenin kriiseihin ratkaisuja ja kohdata Daesh. Yhdessä meidän tulee puolustaa ihmisarvoa ja ihmisten vapauksia. Meidän täytyy antaa uudelle sukupolvelle uusia näkökulmia ja 2030 agenda saattaa liikkeelle kestävän kehityksen eteen. Meidän täytyy kohta monia haasteita ja niissä te voitte, hyvä pääsihteeri, luottaa tämän parlamentin tukeen. Teidän työlistanne on meidänkin työlistamme. Olkaa hyvä, herra pääsihteeri, teillä on puheenvuoro. Mr. President, thank you very... Arvoisa puhemies, kiitos oikein paljon kutsusta ja tästä